parlamenttiin. Ja totean tämän näin 70.2009. Lisäksi puheenjohtajakokouksesta on ehdotus nimityksiksi talous- ja rahoituskriisin väliaikaiseen valiokuntaan Seanshan Direct sivulta. Se löytyy samoin kuin tämän päivän pöytäkirjoista. Muistuttaisin siitä, että muutosten ja tämmöisen määräaikaan huomenna torstaina jäänestetään kello 11. Arvoisat kollegat, nyt esityslistan mukaan Renate Weberin mietintö rikoisoikeudenkäyntiä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäiseminen ja ratkaiseminen –